Andersson, teillä on puheenvuoro. Thank you, President, and good morning. Kiitoksia, hyvä puhemies, ja hyvää huomenta teille kaikille. Monelle tämä oli vaikea päätös, mutta haluan tuoda asian nyt esille. Päätös siitä, että päätetään äänestyksen siirtämisestä myöhemmäksi on meidän valtuuskunnallemme ainakin suuri ongelma, kun ajatellaan, miten Euroopan kansalaiset sen näkevät. He ovat erittäin huolissaan tästä asiasta, joten halusin nousta nyt ylös tässä ja tuoda tämän viestin esille. Un Annan teille puheenvuoron sen jälkeen, kun olen ilmoittanut erään asian. Mikrofoni pyydän. I have another... Minulla on vielä toinenkin seikka. Tarkistuksen 27 ja sen kohdasta esityslistalla, koska tämän tarkoituksena on hämätä kansalaisia. Tämä olisi pitänyt kokonaisuudessaan ottaa ja sitten muutosat olisivat rauenneet. Ymmärrän, että tämä on menettelytapa kohta, mutta tarkistus 27 sai paljon tukea ja pyytäisin, että puhemies vielä tulevaisuudessa tätä asiaa harkitsisi uudelleen. Edustaja Andersson, pyytäisin, että kuuntelette puhemiehistön ilmoituksen, sitten voitte puhua jotkut ryhmien puheenjohtajat, jotka edustavat enemmistöä puheenjohtajakokouksessa, ovat ilmoittaneet puhemiehelle, että he haluaisivat lykätä edustaja Langen mietintöä transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta TTIPtä koskevat neuvottelut. Tässä vaiheessa Tällaisen muutoksen, muutos voidaan tehdä ainoastaan puhemiehen esityksestä muuttaa esityslistaa työjärjestyksen artiklan 152 mukaisesti. Jotta parlamentti voisi äänestää tästä muutosehdotuksesta, puhemies on hyväksynyt sen, että hän esittää tämän muutoksen. Siksipä eh, ehdotan nyt, että äänestämme herra Langen mietinnön lykkäämisestä nimenhuuto äänestyksenä. Jos täällä on edustaja, joka haluaa puhua tämän lykkäyksen puolesta, eh, tämän siirtämisen puolesta ja eh, yksi edustaja, joka saa puhua siirtämistä vastaan. Kuka haluaa puhua siirtämisen puolesta, kun kerran ehdotus on esitetty? Kaspari. Eh, eh, no, no, Kaspari, no. Io credo che si debba rispettare la volontà. Kyllä, täällä nyt täytyy kunnioittaa parlamentin eh, tahtoa. Parlamentin suvereni täysistunto tulee päättämään, mitä tehdään. Täysistunto tulee siis päättämään. Pyydän, edustaja. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Me olemme kaikki eh, viikkoja eh, valmistelleet tätä keskustelua ja äänestystä. Ja eilen kuulimme puhemiehen päätöksestä, tänään ei voida äänestää. Koska oli erilaisia huhuja, haluaisin ilmoittaa teille, että minun ryhmäni olisi ollut valmis tänään äänestämään, mutta koska äänestyksestä ei tänään järjestetä ja valiokunnan täytyy näistä tarkistuksista vielä kerran äänestää, niin on kyllä ihan järkevää, että äänestys ja keskustelu käydään samanaikaisesti ja ja e, TTIPistä e, keskustellaan sitten, kun tiedetään, mistä äänestetään. Siksipä pyytäisin, että äänestys järjestetään e, yhdessä täysistuntokeskustelun kanssa siinä vaiheessa, kun valiokunta on keskustellut, eli että lykkäämme tätä sopivaan ajankohtaan. Per parlare contro, contro il rinvio. Ja sitten tätä siirtoa vastaan. Edustajalla on puheenvuoro. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, perusteluissa sanottiin, että ryhmien puheen johtajat, joilla on enemmistö äänistä puheenjohtajakokouksella, ovat kääntyneet puhemiehen puoleen keskustelun siirtämiseksi. Mielestäni tämä menettely on erittäin ongelmallinen, koska tällä tavoin tämän parlamentin sisällä olevat instituutiot menettävät toimivaltaansa. Täällä ei yksittäisten ryhmien edustajilta ole kysytty, heitä ei ole kuultu. Tämä ei ole hyväksyttävää. Aina voi piiloutua erilaisten pykälien taakse. Aina voi vedota johonkin oikeuteen kuten esimerkiksi siihen, että on jätetty liikaa tarkistuksia. Mutta se, mitä pidän tarpeellisena, on, että etukäteen yhdessä keskustellaan. Tätä ei voida hyväksyä ja me ryhmänä vastustamme tämän tyyppistä toimintaa, että parlamentti itse jarruttaa itseään, että omat oikeutemme siirrämme syrjään miljoonat ihmiset odottavat sitä, että he saavat tietää, mitä me tänään teemme. Ja te vain lykkäätte tätä asiaa. Jos te haluatte edustaa niitä ihmisiä, jotka ovat meitä äänestäneet, niin heillä on ainakin se oikeus kuulla e parlamentin ääntä. Ja sopii se sitten enemmistöllä tai ei. Emmekä me ole vastuussa siitä, että suuri koalitio että suuri koalitio täällä parlamentissa ei pääse yhteisymmärrykseen. Tämä on ähm, häpeällistä äh, siirtelyä, jota me emme halua tässä tukea. Una informazione, una informazione di servizio, perché... No niin, mm, tietopalveluyksiköstä, koska äh, äänestystä, Era Lankens äänestystä varten jääty 116, tarkistusta 80 nimenhuutoäänestystä ja 10 erillisäänestyspyyntöä 172 artiklan mukaan puhemies Schulz sen jälkeen, kun hän on kuullut äh, kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja, on äh, lähettänyt tämän äh, asian takaisin valiokuntaan tarkistusten tarkastelua varten, joten äänestystä on lykätty nyt sitten keskustelemme siitä, äh, järjestämmekö keskustelun vai emme. Äänestyksestä ei ole nyt äh, puhe, koska äänestys on lykätty 172 artiklan mukaisesti. Äh, edustaja Pitella, puhemies Tajani, te tämän keskustelun aluksi te nyt siis puhuitte puolesta, niin te keskustelun ollut selvä se, että lykätäänkö nyt äänestys vai keskustelu. Ja nyt te todellakin selvititte sen, että tässä ei keskustella äänestyksestä. Äänestys on lykätty puhemiehen päätöksestä. Hän on sen takia, että tarkistuksia on niin paljon äh, lähettänyt tämän äh, mietinnön takaisin valiokuntaan. Me olemme arvostaneet puhemiehen viisautta äh, koska parlamentin ongelma ei ole se, että että täällä nyt esiinnytään, vaan meidän tehtävämme on keskustella. Me emme saa kansalaisten luottamusta, jos me emme keskustele. Jos vaarana on se, että ei tule kunnollista päätöslauselmaa, niin puhemies on tehnyt oikein. Tämä ei ole ensimmäinen kerta tämän parlamentin historiassa, piste. Ja toiseksi keskustelusta. Me emme puolla emmekä vastusta. Meidän puolestamme keskustelu voidaan järjestää tai sitten se voidaan järjestää äänestyksen yhteydessä. Meille tämä ei ole mikään merkittävä kysymys. Merkittävä kysymys on se, että koskapa ryhmät eivät päässeet yhteisymmärrykseen, eivät pelkästään suuret ryhmät, vaan ryhmät yleensä. Päätöslauselmasta puhemies viisaasti on päättänyt lähettää tämän takaisin vastuuvaliokuntaan. Onorevole, onorevole Jadot. Edustaja Jadot. Chers Rakkaat kollegat mikä tämä on tämä Euroopan parlamentti, jossa puhemies päättää, kuinka työjärjestystä manipuloidaan, koska hän pelkää, ettei saada enemmistöä tätä vapakauppasopimusta ajatellen. Häntä pelottaa se, että enemmistö ei äänestä tämän välimiesmenettelyn puolesta. Ja parlamentissa liberaalit äänet ovat kuitenkin sitä mieltä, että tämä keskustelu on lykättävää, että on kuunneltava kansalaisia. Mikä on tällainen Euroopan parlamentti, joka pelkää keskustelua, joka pelkää Euroopan kansalaisia suoraan sanottuna? Lähdetään keskustelemaan, äänestetään. Onorevole Weber, onorevole... Edustaja Weber. Hyvät kollegat, hyvät kollegat, kyllä meillä jo kahdeksalta aamulla on todella tulinen keskustelu täällä käynnissä. No nyt aluksi halusin sanoa, että Euroopan parlamentin täysistunto päättää siitä, keskustellaanko tänään vai ei. Tätä ei siis päätä suljettujen ovien takana. Me jäsenet päätämme tästä. Se on oikeudenmukainen menettely ja se on oikein. Toinen asia on se, että Martin Schulz on puhe, työjärjestyksen sääntöjen mukaan päättänyt. Säännöt ovat selvät, että jos liikaa tarkistuksia on jätetty ja tämä rasittaa täysistuntoa, niin silloin hänellä on oikeus siirtää tätä ja hän on silloin meidän tukemme ansainnut, jotta työmme pystytään kunnolla tekemään. Ja rehellisesti sanottuna puolueen puheenjohtaja minun on täällä sanottava, että kyllä minua vähän pelottaa tämä, kun kummatkin ääripäät, oikeisto, äärioikeisto ja äärivähemmistö täällä e, puhuu raivoissaan ja vihreät tukevat heitä. Kyllä tämä minua hiukan huolestuttaa. Edustaja Harms ja sitten äänestämme. Tämä on viimeinen puheenvuoro, sitten äänestämme. Honorable Harms, you have the floor. Herr Kollege Weber. Kollega Weber, mielestämme tämä viimeinen syytös, kyllä teidän sitä pitäisi vähän tässä vielä pohtia, koska jos nyt jokainen herra Weber ja hyvät kollegat, jos nyt jokainen, joka kritisoi äh, yksityisiä välimiestuomioistuimia äh, TTIPin puitteissa. Jos jokaista sellaista sitten syytetään oikeista tai vasemmistoradikaaliksi, niin sitten minä kyllä kysyn itseltäni, että millainen pohja yhteistyölle meillä täällä parlamentissa oikeastaan on. Hyvä on, hyvä on. Täällä on paljon kollegoita, erityisesti tällä puolella salia, mutta myös tuolla puolella salia, jotka vaalikampanjassa äänestäjilleen lupasivat, ettei tällaisia yksityisiä välimiestuomioistuimia tule olemaan. Minä kyllä pystyn nämä lupaukset lukemaan vielä. Ja tämä äänestys ja keskustelu tänään siirretään. Martin Schulz tekee sen työjärjestyksen vedoten. Martin Schulz puolustaa tämän lykkäämistä, koska ei ole enää selvää, miten hänen ryhmänsä, sosiaalidemokraattinen ryhmä, pitää kiinni vaalilupauksestaan. Ja hyvä kollega Pitella. Hyvä kollega Pitella Hyvä kollega Pitella, meillä on edustaja Harvista meille keskustelu. Täällä on nyt, me olemme keskustelleet näistä tarkistuksia. Se, että se ei nyt enää onnistu, se johtuu siitä, että, edust, että Rova Malmströmin ehdotus Sit down, please. Istuutukaa pyydän. Edustaja Kamallilla on puheenvuoro. Sit down, please. Istuutukaa pyydän. No, no, Sit down, please. Istuutukaa pyydän. Mikrofoni. Good morning everyone. Hyvää huomenta kaikille. Mitä kuuluu? Up to you later. No, palataan tähän kohta myöhemmin, ehkäpä sinisen kortin merkeissä, mutta puhutaan nyt selvin sanoin. Me olimme valmiita äänestämään ja häpeällinen vasemmiston käytös täällä johtaa siihen, että ei tänään äänestetä, eikö niin? Ajattelimme, että meillä oli sopimus, mutta sopimus raukesi. Ja nyt keskustelemme siis siitä, joska meillä ei olisi äänestystä vai koska, ja onko meillä keskustelua, olet aivan oikeassa. Kysymys ei ole siitä, että jotkut haluavat kuulla tämän keskustelun, mutta on aivan oikein, että meillä on keskustelu samaan aikaan, kun äänestetään. You can get as excited as you like. Voitte olla niin innokkaita ja innostuneita kuin haluatte ja keskustella nyt, mutta pidetään keskustelu sillä tavalla, että se on raikkaana ja tuoreena äänessämme, mielessämme, kun äänestämme. Ja sosiaalidemokraatit ja vihreät ovat ilmeisesti tässä ystävällisellä tavalla nyt toisiaan neuvoneet. Ja tarvitsemme todella tällaisen kansainvälisen riitojen ratkaisumenettelyn, mutta vielä täällä parlamentissa vasemmisto tarvitsisi sellaisen paljon kipeämmin. The last The last speaker is... Ja viimeinen puhuja on edustaja Kobur. Teillä on puheenvuoro. Eh, Hyvät naiset ja herrat, Tätähän kansalaiset odottavat, Euroopan kansalaiset odottavat, että me käymme nyt tämän keskustelun. Meillä on yli kaksi miljoonaa, kahdelta miljoonalta kansalaiselta pyyntö käsitellä tätä sopimusasiaa. Olemme saaneet puhelinsoittoja ja sähköpostia, joka ikinen meistä täällä parlamentissa. Meille on sanottu, miten tärkeä tärkeä tämä asia on tänä aamuna. Mitä me oikein teemme? Tälle päivälle on ensimmäinen TTIP-keskustelu asetettu. No mitä me nyt teemme täällä sitten? Palaammeko me takaisin toimistoihimme vai teemmekö sen, mitä kansalaiset odottavat meiltä ja järjestämme tämän keskustelun? Hyvät naiset ja herrat, tässä on valinta. Tässä on valinta demokratian ja sen, että kuunnellaan kansalaisia tai sitten palataan takaisin Euroopan unionin työskentely suljettujen ovien taakse. Meidän täytyy tänään käydä tämä keskustelu, koska tätä Euroopan kansalaiset odottavat. Tätä odottavat yhdistyneen kuningaskunnan ihmiset, koko Euroopan ihmiset. Prego. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Minä yhdyn niiden puheenvuoroihin, jotka tänä aamuna sanoivat juuri sen, mitä kansalaiset ajattelevat. Me olemme byrokraattien parlamentti, kun se meille sopii, ja olemme bla bla parlamentti, kun se sopii enemmistölle. Me olemme todella häpeällisiä. Sääntöjä käytetään vain silloin, kun se meille sopii. Ja muistutan niitä ihmisiä, jotka istuvat tuolla keskellä, että te olette vielä tällaisessa vanhassa ajattelumaailmassa, jossa on oikeasta ja vasemmista, kansalaisten etu ja maalaisjärki, se ei ole pelkästään oikeiston ja vasemmiston asia. Le posizioni sono chiare, tutti. Kannat ovat selvillä, kaikki ovat ilmaisseet kantansa. Nyt äänestämme. Siis nimenhuuto äänestyksenä. GUE on jo puhunut varsin pitkän aikaa. Ei, kun nyt me äänestämme. Ei, nyt me äänestämme tästä ehdotuksesta siirtää Langen mietintöä nimenhuutoäänestyksenä tämä äänestys äänestämme, siis toistan, tästä ehdotuksesta, että siirretään tätä. Jos äänestätte puolesta, äänestätte siirron puolesta. Jos äänestätte vastaan, äänestätte sen puolesta, että keskustelu järjestetään heti. Siis 172 artiklan mukaisesti puhemies on jo päättänyt siirtää äänestystä, joten tällä hetkellä te äänestätte ainoastaan siitä, lykätäänkö keskustelua vai ei. Äänestystä ei mm, kuitenkaan tästä mm, mietinnöstä järjestetä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämän mukaisesti Langen mietintö on siirretty ja istunto keskeytetään äänestyksen alkuun saakka, eli kello 12.